ja jotta voimme parantaa tekijä- ja teollisten oikeuksien suojaa Euroopassa. Kiitos. Thank you, Commissioner. That was very... Kiitoksia komission ja sen vastaanotto oli suotuisa. Kiitoksia edustaja Gallo. Äänestämme huomenna kello 12, hyvät kollegat. Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Ferreiran mietintö luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisystä. Puheenvuoron saa esittelijä neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Viime vuonna lehtien otsikot yhä uudelleen uutisoivat erilaisista luonnonkatastrofeista, kuten helleaalloista, rajuilmoista ja niin edelleen. Ja vaikutukset ympäristölle ja ihmisille ovat olleet suuret, mutta näin on ollut muinakin, muutenkin kuin vain viime vuonna. Meillä on nyt ollut solidaarisuusrahasto kuusi vuotta toiminnassa ja se on saanut 62 tukihakemusta 21 eri maasta ja näistä hakemusta kolmannes kuului suurkatastrofien luokkaan. Muista katastrofeista ei tehty hakemuksia, vaikka katastrofien seuraukset niiden kohteeksi joutuneille väestölle, ja taloudelle olivat huomattavia ja monissa tapauksissa pitkäkestoisia. Katastrofit ovat hyvin epäreiluja. Useimmiten ne kohdistuvat niihin, joilla on kaikkein vähiten, niihin, jotka ovat suojattomia, ovat, ovat olipa kyseessä sitten valtiot tai ihmiset. Ja tästä syystä tämä mietintö toteaa, että tarvitsemme ennaltaehkäisyä ja yhteistä toimintaa. Ja ennen kaikkea tarvitaan alueiden, jäsenvaltioiden eri alueiden välisen eh, kuilun umpe kuron, um, kuromista umpeen. Ja ne, ne alueet, jotka ovat heikoimpia, tarvitsevat eniten tukia ja tukea. Äh, luonnonkatastrofien lisäksi myös ihmisten aiheuttamat katastrofit tulee estää ja tulee voida estää. Usein nämä katastrofit toteutuvat, koska äh, ihminen ei ole sopusoinnussa luonnon kanssa. Ja tähän liittyvät eri äh, alojen politiikat, esimerkiksi maatalouspolitiikka, joka lisää joskus riskiä tietyillä alueilla ja tähän liittyy tietenkin se, että ihmiset eh, luopuvat tuotannosta, lähtevät maalta ja syntyy aavikoitumista ja niin edelleen. Meidän täytyy käyttää maaperäämme tasapainoisella tavalla, ottaa huomioon luonto ja taloutemme täytyy tämä aina muistaa. Näin voidaan ennaltaehkäistä katastrofeja. Me järjestimme eri valiokunnissa erittäin hyviä keskusteluja tästä aiheesta myös varjoesittelijöiden kanssa ja monet ovat tehneet ehdotuksia eh, liittyen tähän mietintöön. Minä kiitän kaikkia innostaan ja kiinnostuksestaan ja avoimesta keskustelusta, joka oli hyvin syvällistä ja syväluotaavaa. Olemme nyt esittämässä joukon suosituksia. Ensinnäkin rahoituspuitteiden on katastrofien ennaltaehkäisyn osalta oltava oikealla tasolla ja samoin meidän täytyy paremmin käyttää olemassa olevia rahoitusvälineitä. Samoin meidän täytyy pyrkiä vähentämään riskejä, esimerkiksi myös näitä varoitusjärjestelmiä tulee koordinoida paremmin. Ja samoin mm, meidän on huolehdittava juuri maatalouden tilanteesta ja meidän on ennaltaehkäistävä metsäpaloja ja muita katastrofeja entistä paremmin. Ja meidän täytyy oppia kokemuksestamme. Ja siksi on tärkeää, että solidaarisuusrahastoasetusta uudistetaan niin, että tästä välineestä voi tulla entistä joustavampi. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, usean otteeseen parlamentti on puuttunut päätöslauselmissaan öö, katastrofien ennaltaehkäisyyn. Ja tämä kyllä osoittaa, että asia on hyvin ajankohtainen ja kyllä näitä suosituksia tulisi saattaa käytännöksi näin valitettavasti alalla on tapahtunut aika vähän tähän asti ja kyllä komissio on vastuussa tästä viivästymisestä. Ja pyytäisin, että komissio nyt ottaisi kuuleviin korviinsa Euroopan parlamentin laajan ö, konsensuksen. Toivon, että tämä konsensus pitää myös täysistuntoäänestyksessä ja että todella komissio ottaa vakavasti meidän suosituksemme. Kiitos. Kiitoksia. Nyt viisi puheenvuoropyyntöä. All Mr.

Edustaja Neves oli ensimmäisenä. Edustaja Rouva Neves, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente, senhor komissario. Kiitoksia puhemies, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä mietintö on todella hyvin tärkeä. Tärkeä näinä päivinä, kun luonnonkatastrofit ovat yhä yleisempiä ja myös ihmisten aiheuttamat katastrofit. Ja nämä aiheuttavat äh, järkyttäviin inhimillisiin kärsimyksiin ja luonnon kärsimyksiin. Me tarvitsemme ennaltaehkäisyä. Se on kaiken A ja O. Itse olin varjoesittelijä maatalousvaliokunnassa ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni kollega Ferreiraa, jonka kanssa oli erittäin mukava tehdä yhteistyötä ja saimme myös omia kantojamme hänen tekstiinsä mukaan. Tämä on myös maatalousvaliokunnalle hyvin tärkeä asia, erityisesti kun ajatellaan kuivuutta, ajatellaan metsäpaloja. Nämä aiheuttavat eh, maataloudelle suuria vahinkoja. Portugali on kärsinyt kovasti, ajatelkaa Madeiraa. 1,3 eh, miljardia olivat vahingot eh, ja sitten oli tietenkin muita vahinkoja, joille en edes pysty mitään lukuja tässä nyt luetteloimaan. On tärkeää ennaltaehkäistä, tämä lukee myös tekstissä, mutta katsomme, että tarvitsisi olla tällainen maatalouden pakollinen vakuutusjärjestelmä ja solidaarisuusrahaston pitäisi olla isompi. Edustaja Luhan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijän tekemästään työstä. Euroopassa metsäpalojen määrä ja niiden vakavuus on vain kasvanut viime vuosina. Esimerkiksi viime kesänä ihmishenkiä menetettiin budjettiin niin luonnonkatastrofien vuoksi, joita syntyy monissa jäsenvaltioissa. Infrastruktuurit, maanviljelykset, ihmisten kodit, luonnon perintö ja historialliset monumentitkin kärsivät. Me tarvitsemme kohesiopolitiikkaa, jolla pystyttäisiin vähentämään luonnonkatastrofien riskejä. Meidän täytyy taistella myöskin sen eriarvoisuuden poistamiseksi, joka vallitsee Euroopan eri alueiden välillä meidän pitäisi ennaltaehkäisyyn nimenomaan satsata niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole riittävää kapasiteettia itse varautua katastrofeihin. Tämä on ainoa tapa vähentää niitä tappioita ja sitä hävitystä, että syntyy katastrofien vuoksi. Yhteisön apua tarvitaan. Edustaja Kelly. As has been said. Niin kuin todettu, ihmisen aiheuttavat katastrofit ovat lisääntyneet viime vuosina valtavasti. Ne ovat vaatineet ihmisuhreja ja myös omaisuuden menetyksiä. Omassa maassani on ollut tulvia. Haluaisin kiittää komission sen Barnierta ja komissiota sen osoittamasta joustavuudesta niin, että olemme voineet saada varoja 30 miljoonaa käyttöömme. Valitettavasti Irlannin eh, viranomaiset eivät ole olleet yhtä joustavia. On sovittu, että välittömästi tarvitaan korjaavia toimia niin, että voidaan välttää tulvat jatkossa. Nyt kuitenkin viranomaiset ovat vastustaneet tätä hanketta ja tulvariski on jälleen olemassa. Eli olisi tarve, niin kuin, edi, edu, niin kuin esittelijä totesi, varmistaa komission tasolta se, että ryhdytään toimeen, jotta tällaiset katastrofit voidaan välttää tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ei pidä siis hylätä tällaisia hankkeita, Nikolasic. Kiitoksia puhemies, komissaari. Viime vuosien aikana useat jäsenvaltiot ovat joutuneet kärsimään luonnonkatastrofeista rankalla kädellä. Näistä ei ole syntynyt pelkästään taloudellisia tappioita, vaan myöskin ihmishenkiä on menetetty kustannukset ovat olleet valtavat tässäkin suhteessa. Luonnonkatastrofit eivät aina tunne jäsenvaltioiden rajoja, joten solidarisuusrahaston käyttö on erittäin hyvä ajatus. Raha täytyy käyttää kuitenkin erittäin avoimella tavalla ja samalla täytyy lisätä joustavuutta solidarirahaston säännöissä alueellinen ulottuvuus täytyy ottaa voimakkaasti huomioon niin, ettei ei jätetä ulkopuolelle sellaisia alueita, jotka kaikkein eniten rahaa ehkä tarvitsevat, koska luonnonkatastrofit eivät tunne alueiden ja jäsenvaltioiden rajoja. Yhteistyötä täytyy parantaa ja myöskin kokemuksia täytyy vaihtaa esimerkiksi alueellisella tasolla. Edustaja Jaa. Herr Präsident, ich möchte darauf hinweisen, dass meine Äußerung... Äh, Puhemies, haluaisin ehkä tässä nyt täydentää, mitä täällä on jo sanottu, sillä tietenkin tarvitaan esimerkiksi tulvia ajatellen äh, kylliksi rahaa. Äh, Saksin vapaa-valtiossa meillä on ollut joki, tulvia ihan viime aikoinakin ja olemme tuolloin havainneet, että ennen kaikkea kyse on yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Sitä on ratkaisevasti parannettava, jotta voidaan sopia yhteisistä ennalta ehkäisevistä toimista. Jos joen alajuoksulla kaikki onkin kunnossa, niin ei se mitään alta, jos yläjuoksulla asiat ovat rempallaan. Joten äh, kyllä äh, jäsenvaltioiden on viestittävä puuttava toisilleen tarvitaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, sillä tunnetustihan luonnonkatastrofit eivät rajoja tunne ja vain näin niitä voi tehokkaasti yhdessä torjua. Ja lopuksi Papadopoulou, olkaa hyvä, viimeinen puhe. Se όσα έχουν λεχθεί θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμάτευση. Mm, no niin, toistaisin hieman sitä, mitä olemme jo täällä kuulleet. Kansalais- vapausvaliokunnan puheenvuorossa me olemme korostaneet sitä, että se mitä on sanottu solidaarisuusrahastosta ja ennakointimahdollisuuksista, tämä muistuttaa meitä myös pitkälti siitä, että on kunnioitettava syrjimättömyyden periaatetta kun apua tarjotaan kärsimään joutuneille alueille, niin sinne täytyy huomioida luonnollisestikin tarpeet, jotka siellä ovat syntyneet, eikä saa olla minkäänlaista syrjintää. Onpa sitten etninen tai kansallinen alkuperä mikä tahansa tai mitkä tahansa muut ominaisuudet. Katastrofioloissa tällaisilla tekijöillä ei ole mitään merkitystä. Ihmisoikeudet täytyy myös muistaa tällaisissa tilanteissa. Niitä on suojeltava. Kiitoksia. Me olemme myös kiitollisia tästä pikaisesta sanasta katastrofi. Komission jäsen Barnier. Kiitos puhemies ja kiitokset myöskin teille, herra Ferreira, kollegani ja ystäväni komissari Georgievan puolesta haluan kiittää teitä, koska hän ei päässyt paikalle. Teidän mietintönne on erittäin oikea-aikainen ja erittäin hyvin laadittu muutoinkin. Erityisestikin se, mitä Mikko juuri totesi, niin katastrofit ovat lisääntyneet kaikkialla Euroopassa. Pakistanissa aivan erityisesti on nähty vakava katastrofi ikään Haitille, mutta myöskin meillä Euroopan maaperällä – varsinkin Keski-Euroopassa katastrofien nähty. Madeira, Irlanti, Portugali on mainittu jo keskustelussa ja herra Jaara viittasi Saksissa esiintyneeseen tulvaan. Ei sitäkään pidä unohtaa. 2002 aluepolitiikasta, kun vastasin komissiossa, niin ehdotin Brodille jo silloin, että luotaisiin solidarisuusrahasto tällaisia katastrofeja varten ja sen varajan on hyvin käytetty hyväksi sen luomisen jälkeen. Muistuttaisin vain mieleenne, että nyt pitää tietenkin parantaa menetelmiä ja vahvistaa meidän kapasiteettiamme reagoida katastrofeihin, erityisestikin keskittyä ennaltaehkäisyyn, koska ennaltaehkäisy on halvempaa kuin jälki maininkien korjaaminen, katastrofin jälkien korjaaminen. Lähestymistapa, jonka esitelmämaksu on erittäin tasapainoinen tässä. Äh, ennaltaehkäistään, pyritään reagoimaan ja sitten äh, jälkihoito otettu huomioon. Ja vaaditaan myöskin, että unionin tasolla tuetaan nimenomaan ehkä, ennaltaehkäisyä. Tietystikin alueellinen toiminta pystyy vahvistamaan kansallistaistumistapaa ja solidarisuutta täytyy myöskin peräänkuulta, niin kuin Ferreira totesi, Rova Papadopoulou totesi, että me täytyy objektiivisesti arvioida katastrofeja ja myöskin näitä sääntöjä. Sinun kun on kyse katastrofirahaston käytöstä. Ja solidaarisuus on asia, kun tunnen hyvin. Solidaarisuusrahaston kautta voidaan tukea tällaisia hätätoimia silloin, kun on kyse tällaisista katastrofin jälkihoitotoimista. Tällä hetkellä me ryhdymme luomaan luetteloa ennaltaehkäisistä toimista, jotka jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ja yhteisörahoitusta pohditaan. Tarkoituksena on parantaa katastrofirahaston käyttöä niin kuin nähdäkseni Rova Nevesä peräänkuulutti. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään katastrofien aiheuttamia kustannuksia, jälleenrakennuskustannuksia. Sen takia ennaltaehkäisy on tärkeää. Herra Ferra totesi, että meidän täytyy kehittää myöskin meteorologiaa silloin, kun kartoitetaan riskejä. Me olemme laatimassa suuntaviivoja ja näissä otetaan hyvä, käytetään hyväksi kansalliset käytännöt, jotka ovat olemassa, ja luodaan yhteisiä eurooppalaisia suuntaviivoja. Ja erityisriskit, kuten Kreikan, Portugalin ja Espanjan metsäpalot viime vuodelta ovat esimerkki, hyvä esimerkki, niin ikään ilmastonmuutoksen aiheuttavat katastrofit vuonna 2012 on määrä ryhtyä hyvien käytänteiden vaihtamiseen ja ennaltaehkäisyyn ja meillä on myöskin vihreä kirja, jossa tarkastetaan metsien suojelua. Senkin yhteydessä on, tarkast- on määrä tarkastella kuivuusongelmia, joka koskettaa yhä suuremmassa määrin Eurooppaa. Katastrofit ja niiden vaikutusta jota paremman huomioon. Ja nyt meillä on ollut, tulee olemaan tulevaisuudessa parempikin, parempiakin tilaisuuksia keskustella näistä asioista. Komissio jo ryhtyi jo 2004 pohtimaan eurooppalaisten väestön suojelujoukkojen perustamista – taustalla oli tsunami ja jotkut muut katastrofit. Rova Georgievan johdolla komissio tulee pian esittämään ehdotuksensa, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan unionin reagointikykyä katastrofien yhteydessä. Tätä työtä tullaan jatkamaan niiden ehdotusten pohjalta, jotka on tehty ennaltaehkäisyn parantamiseksi ja uskoakseni komission puolella tullaan tekemään jäsenvaltioille ehdotuksia jotka pystyvät vastaamaan niihin huoliin, jotka herra Ferreira mietinnössään on ottanut esiin. Ja tehokas katastrofien torjunta oli tästä yksi esimerkki. Kiitän esittelen tekemästään työstä vielä jälleen kerran. Kiitos komission jäsen. Näin keskustelu päättyy. Kiitos esittelijälle. Äänestämme huomenna puolilta päivin. Nyt viimeinen kohta esityslistalla. Karusin mietintö aiheena köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa. Ensin puheenvuoron saa esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä.